ja omaisten tukena nämä sotilaat menettivät henkensä palvellessaan yhteisöään. Tämä oli ensimmäinen sotilaisiin kohdistuva murhaisku Pohjois-Irlannissa 12 vuoteen. Tässä hyökättiin Pohjois-Irlannin demokraattisia instituutioita vastaan – ja Pohjois-Irlannin kansan vapaata demokraattista yhteiskuntaa kohtaan. Äskettäin Pohjois-Irlannissa vieraillessani näin itse, miten rauhanprosessi on kantanut kaunista hedelmää. Kummankin yhteisön jäsenet työskentelevät yhdessä luodakseen tuleville sukupolville paremman elämän ja saadakseen pahan jäämään historiaan. Murhaajat pyrkivät pyyhkimään pois demokratian ja normaalin elämän Pohjois-Irlannin kaduilta. Heillä ei ole kansan tukea ja heidän toimensa on tiukasti torjuttu kansan enemmistön puolelta me osoitamme täyttä solidaarisuutta kansaa kohtaan ja tuemme turvavoimia niiden pyrkiessä saamaan murhaajat oikeuden eteen. Me Euroopan parlamentissa olemme yhä uudelleen todenneet, että me torjumme terroristitoimet kaikissa olosuhteissa. Nämä murhaajat eivät onnistu tuhoamaan Pohjois-Irlannin huolella rakennettua rauhanprosessia. Se on rauhanprosessi, jossa Euroopan parlamentti on aina ilmaissut vahvan tukensa niin moraalisesti kuin aineellisestikin. Pohjois-Irlannin kansalaiset ovat valinneet toisenlaisen tulevaisuuden rauhan ja vastavuoroisen kunnioittamisen tulevaisuuden. Me tuemme heitä tässä heidän valinnassaan, joka tähtää rauhaan, demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteen toteuttamiseen ja osoitamme solidaarisuutta heitä kohtaan. Hyvät kollegat, pyydän teitä nyt liittymään minuutin muistohetkeen. Kunnioitamme näitä murhattuja sotilaita ja heidän muistoaan. Vielen Dank. James Nicholson. James Nicholson. Uh, thank you very much. Kiitoksia puhemies. Lauantai-iltana Pohjois-Irlannissa niin kuin me kaikki, kuten varmasti kaikki ovat järkyttyneitä kaksi tuolta murhattiin kylmäverisesti puhemies. Tämä on pahin painajainen Pohjois-Irlannissa. Minä olin toivonut puhemies, että ei enää milloinkaan, ja olen ollut parlamentissa nyt jo lähes 20 vuotta, että en enää koskaan joutuisi nousemaan ylös parlamentissa ja osoittamaan myötätuntoa, niin perheille ja ihmisille, jotka ovat menettäneet henkensä pohjois Olen erittäin murheellinen siitä, että näin joudun tänään tekemään. Nämä nuoret miehet tekivät sen, mitä monet nuoret miehet tekisivät. Olivat tilamassa pizzaa paikallisesta pizzeriasta. Kolme tuntia tämän jälkeen he olivat yhdessä lentokoneessa, olisivat lentäneet Afganistaniin. He eivät päässeet sinne asti. Me voimme ajatella heitä vain mielissämme, kun he menettivät henkensä nuoruudessaan. Nyt teillä on aika, puhemies, sanoa mitään muuta kuin osoittaa myötätunnon sanoja perheille. Nyt on aika, jolloin nämä perheet tarvitsevat tällaista tukea. Ne, jotka teon tekivät, puhemies, todennäköisesti eivät kuuntele minkäänlaisia tuomion sanoita, minä voin sanoa, mutta minun täytyy kuitenkaan tämän verran sanoa, puhemies, koskaan he eivät voi onnistua, he eivät voi voittaa, koska Kyseessä on Pohjois-Irlannin demokraattinen prosessi, joka menee eteenpäin. Puhemies, nyt on saatu aikaan uudenlainen elämä pohjois -Irlannille. He ovat löytäneet uuden paremman elämän, ovat kokeneet tätä parempaa elämää ja minä haluan, että jatkossakin paremman elämän mahdollisuus, mahdollisuus on totta ja haluan vielä välittää myötunnon sanamme heidän uhrien perheille. Kiitos. Thank you, James. Kiitokset James Nicholson. Täällä on nyt vielä kaksi puheenvuoropyyntöä Pohjois-Irlannin edustajilta. He saavat vielä puheenvuoron. Lime Allward, Aylward, anteeksi. Olkaa hyvä. Uh, Puhemies, Minäkin tuomitsen täysin kahden brittisotilaan äh, murhat ja neljän äh, äh, loukkaantumisen mm, viime lauantaina ääriryhmittymä äh, Pohjois-Irlannissa on äh, sanonut olevansa vastuussa tästä hyökkäyksestä. Tämä on ensimmäinen hyökkäys 12 äh, vuoteen turvallisuusjoukkoja vastaan. Nämä ihmiset on vietävä oikeuden veteen ja asetettava vastuuseen hirveistä teoistaan. He eivät saa poliittista tukea Pohjois-Irlannin kansalta. 98 pitkä perjantain rauhansopimus määrittelee Ähm, rauhan puitteet ja nämä säännöt toimivat hyvin. Ne tukevat demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja rauhaa ja sovintoa. Me emme voi hyväksyä sitä, että nämä äh, ihmiset vaarantavat sen rauhan, jonka puolesta olemme äh, tehneet niin paljon työtä Pohjois-Irlannissa. Suuret kiitokset Liam Aylward ja nyt vielä Jim Allister, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President, and Kiitoksia puhemies, kiitoksia teidän surunvalitteluistanne brittisotilaidemme puolesta, jotka menettivät henkensä lauantai-iltana. Tätä elettä arvostetaan Pohjois-Irlannissa, että tällä hetkellä haluatte ajatella ihmisiä, jotka sotilaita murehtivat ja surevat. Haluan sanoa, että ne, jotka murhasivat kaksi sotilasta, pyrkivät etenemään poliittisesti väkivallan tiellä. Toivon, että voisin sanoa, että he eivät tässä onnistu, mutta ikävä kyllä Pohjois-Irlannissa näyttää siltä, että väkivalta mm, hyödyttää. Meillä on nyt kolme IRA-terroristia, jotka toimivat hallituksen ministereinä ja toimivat McKinsey yhte- yh- yhteistyössä. Joskus aikaisemmin oltiin todettu, että joku heistä oli henkilökohtaisesti murhannut 12 sotilasta. Hänen pitäisi tietää paremmin, koska on nähnyt, miten sotilaita on tapettu. McGuinness, jota Robinson joskus kuvaari teurastajana jakaa tämän häpe- häpeällisesti korkean viran niin Näin tällaista voi tapahtua, puhemies, kun kohdellaan terroristia tällä tavalla. Minä uskon ja luotan, että terroristit, jotka ovat palan kadulle, eivät... Et, että tilanne ei muutu, ellei opita näistä menneisyyden äh, kokemuksista ja tilanta korjata. No niin, hyvät kollegat, mutta me emme voi niin, emme voi kaikille irlantilaisille kollegoille. Minä kyllä puhuttelin teitä kaikkia ja sopiiko teille, että tämä nyt oli jo riittävä kunnianosoitus näille murhatuille. Kiitoksia. Minulla on vielä lyhyt julkilausuma naisten päivästä eilen. Tässä yhteydessä haluaisin ennen kaikkea onnitella kaikkia naispuolisia kollegoja täällä Euroopan parlamentissa ja kiittää heitä kaikkia heidän panoksestaan parlamentin työhön. Korostan sitä, että me teemme kaikkemme, jotta sukupuolten tasa-arvon periaate toteutuu Euroopan tasolla ja maailmanlaajuisesti. Sata